siinä, että annamme muille hyvän esimerkin. Teidän prioriteettinne on valittu hyvin, nyt teidän pitää sitten panna ne konkreettisesti toimeen. Mr. Niedermayer, for... Edustaja Niedermayer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Tervetuloa takaisin pääministeri, hienoa saada teidät tänne jälleen. Puheeni aluksi mainitsitte kolme aihetta. Ensimmäinen oli monivuotinen rahoituskehys, toinen Brexit ja kolmas laajentuminen. Nämä ovat minusta hyvin valittuja kaikkein tärkeimpiä asioita ja kiireellisimpiä. Ensinnäkin meidän täytyy luoda vakautta Euroopan talouteen ja toisekseen meidän täytyy saada neuvoteltua iso britannian kanssa mahdollisimman hyvä sopimus. Ja kolmanneksi meidän tulee välttää teidän alueenne eh, Balkanin eh, epätasapainoa. Kuten komission puheenjohtaja van der Leyen eh, mainitsi teidän puheenjohtajakautenne energisyyden ja samoin kuin Weber hän mainitsi myös teidän kokemuksenne. Ja sen vuoksi meidän täytyy tehdä jotain vielä suore, suurempaa. Pitää rakentaa yhteistyön henkeä ja, ja tehdä Euroopan unionista, eh, unionin hengestä vahvempi. Madam Fajon, for one minute. Edustaja Fajon, yksi minuutti. Niin premier, Arvoisa pääministeri, teillä on nyt vaativa, hankala tehtävä edessänne ja sen takia haluankin ilmaista tukeni teidän esityslistallenne. Meidän täytyy kuitenkin huomioida äh, oikeusvaltion periaatteet, äh, vero, Veronkierron välttäminen on huomioitava, täytyy taistella vihapuhetta vastaan, on huomioitava Schengenin tulevaisuus. On hyvin tärkeää, että Kroatia saadaan Schengenin mukaan mahdollisimman nopeasti, mutta sitä ennen tarvitsemme kuitenkin luottamuksen elvyttämistä. Meidän on varmistettava ulkorajat ja Schengen-alueesta on tehtävä jälleen tehokkaasti toimiva. Arvostan teidän aktiivista tukeanne Länsi-Balkanin maille ja niiden liittymisnäkymille – ja niitä myönteisiä liikkeitä, jotka näimme jo maaliskuussa pohjois makedonia ja Albanian tapauksessa. Meidän molemmat jäsenvaltiomme Slovenia ja Kroatia joutuvat tekemään kaikkensa yhteistyön teho, tehostamiseksi, jos näin vain päätämme. Mr. Edustaja Kubilius, yksi minuutti, olkaa hyvä. Well, oh, Mr. Prime Minister. Pääministeri, on erityinen ilo tuota terveeksi pääministeriä ja myöskin onnitella kroatialaisemmasta puheenjohtajakaudesta. Puheenjohtajakausi on tärkeä siksi, että sillä on tärkeä symbolinen arvo. 25 vuotta itsenäisyyssodan päätettyä Kroatia johtaa Euroopan unionia. Kroatia on vakuuttavin esimerkki Euroopan ihmeestä ja mahdollisuudesta saada aikaan vakautta ja vaurautta ympäristöön. Komission puheenjohtaja oli oikeassa todetessaan, että lupaus laajentumisesta on tärkein houkutin maille uudistaa itseään. Kroatia, itse Kroatian puheenjohtajavaltio, tulee länsi alueelle tarjoamaan suurta innoitusta. Länsi-Balkanin integraation menestys on tärkeää myöskin itäisen kumppanuuden alueelle. Minä toivon, että itäisen kumppanuuden huippukokous Kroatian puheenjohtajakaudella tulee myös olemaan kunnianhimoinen – niin, että saadaan aikaan kun innoittavaa alueellista strategiaa tuleville vuosille. Paljon onnea. Thank you, madam. Kiitos edustaja Lalyk. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa pääministeri, hyvät kollegat, meidän talousmallimme on nyt henkitoreissaan. Miljardit ihmiset halutaan vapauttaa köyhyydestä. Ympäristötilanne on dramaattinen tällä hetkellä me emme enää onnistu parantamaan huomattavalla tavalla sosiaalista tilannetta Euroopan mantereella. Tästä huolimatta me emme oikein saa talousmalliamme eh, uudistetuksi. Me katsomme vain BKT ja julkista velkaastetta ja näitä indikaattoreita, vaikkakin rationaalisesti ne eivät kerro mitään eh, eriarvoisuudesta, ympäristön tilasta tai köyhyydestä. Puheenjohtajakaudella – haluatte tehdä, äh, saada aikaiseksi vahvan Euroopan ja vastata haasteisiin, niin teidän täytyy ensinnäkin huomioida se, että näitä rikkauden indikaattoreita on muutettava, jotta julkista politiikkaa voidaan muuttaa. Äh, ajattelutapa Euroopassa on muutettava. Haluamme toivottaa teille hyvää onnea ja luotamme teihin. Kiitos. Thank you. Uh, for Seuraavaksi yksi minuutti, edustaja Kiitos eh, puhemies. Hyvä Andrei, minä olin eh, mukana puheenjohtajakauden työssä ja tiedän miltä tuntuu, kun eh, uusi jäsenvaltio johtaa puheenjohtajakautta ensimmäistä kertaa. Ensinnäkin pidän hyvänä teidän prioriteettianne kehittää Eurooppaa. Jos kaikki maat parantaisivat kilpailukykyään esimerkiksi, niin olisimme myös vahvempi unioni. Mainitsisin myös demografiset haasteet, jotka ovat tällä hetkellä jopa tärkeämpi asia ja erityisesti itäpuolella unionia. Haluaisin myös painottaa tätä ongelmaa, joka liittyy ikääntyvään väestöön, laskeviin syntyvyyslukuihin ja nuorten äh, muuttaminen ulkomaille. Tämä on asia, jota Suitsa toivon mukaan käsittelee. Yksi minuutti, edustaja Haisel. Very much. Uh, Kiitos, puhemies. Voimakas Eurooppa haasteiden maailmassa on minusta hyvä motto, koska Euroopalla todella on omat voimakkuutensa ja sen täytyy pystyä käyttämään niitä tavalla, joka on mahdollisimman tehokas. Ja sen täytyy myöskin käyttämään, pystyä käyttämään myös taloudellista potentiaalia ja houkuttelevuuttaan. Tämähän näkyy siinä, että on edukasmaita, jotka haluavat liittyä unioniin, mutta on puhuttava myöskin selkeästi ja yhdellä äänellä. Minä uskon, että teidän haasteenne, kuten se, että luodaan budjettikattoja eri politiikan alueille, on varmastikin yksi suurimmista haasteista. Ja meidän on varmistettava, teidän pitää ne kaikkea varmistaa, että otatte huomioon niiden intressit, jotka haluavat maksaa vähemmän – ja niiden intressit, jotka toisaalta sitten ovat kiinnostuneita siitä, että haluavat käyttää vähemmän varoja esimerkiksi kohesiopolitiikkaan, kuten Slovakia ja Kroatia. Edustaja Kristoforu, yksi minuutti. Arvoisa pääministeri, haluaisin toivottaa teille kaikkea hyvää. Olen aivan varma, kun tiedän, kuinka kykenevä olette että voitte vahvistaa Euroopan unionia ja saatte myös päivitetyn kuvan Euroopasta myös kansalaisten mieliin. Me tarvitsemme vahvaa monivuotista rahoituskehystä niin, että jäsenvaltioiden maksuosuuksia lisätään. Me tarvitsemme lisää turvallisuutta. Ei voi olla niin, että meillä on Euroopan unioni ilman vahvempia ulkorajoja. Meidän on luonnollisesti edistettävä arvojamme, mutta toisaalta emme voi vain seurata tarkkailijoina tilanteen kehittymistä lähi ja Libyassa ja myös Turkissa. Meidän on ymmärrettävä, että Turkki on tällä hetkellä uhka Kreikalle ja se on uhka Euroopan unionin vakaudelle. Siellä, missä on yhtenäisyyttä, on todellista vapautta ja todellisia vapauksia. Siellä, missä on solidaarisuutta, on myös demokratiaa. Kypros ja Kreikka vetoavat nyt solidaarisuuden puolesta, jotta voimme vastata tämän lähestulkoon terroristisen hyökkäyksen Turkin suunnasta. Gentile presidente Arvoisa pääministeri Plenkovic, puheenjohtaja von der Leyen, kollegit. Maailma äh, pyörii, jännitteet kasvavat ja Eurooppa on liikkumaton eikä näy kansainvälisesti on tehtävä selkeitä valintoja, rohkeita valintoja. Ursula von der Leyen on nainen komission johdossa. Hän voi muuttaa kurssimme. Ennen kaikkea mielestäni on kaksi tärkeää valintaa, jotka on tehtävä. Ensinnäkin kun kyse on monivuotisesta rahoituskehyksestä, sen on oltava haasteiden tasolla. Suomen ehdotus on sellainen, että se ei täytä tavoitteita. Tämä vaatii varmasti paljon työtä komissiossa, jotta sitten saadaan sellainen tulos, jota parlamentti voi tukea. Me emme voi antaa MFFlle tukeamme ilman rinnakkaista sopimusta omien varojen uudistamisesta. Uusi vihreän kehityksen ohjelma – tarkoittaa vallankumousta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Se on suuri kehitysohjelma, joka luo kestävää kehitystä eikä jätä jälkeen ketään. Mutta vaadin Kroatialta puheenjohtajavaltiolta sitä, että täytyy korostaa Madam. puhemies keskeyttää. Teidän puheaikanne on päättynyt. Seuraava puhuja on edustaja Klavak. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos Hyvä herra Plenkovic, Kroatia on läpi historian osoittanut, että se ei pelkää haasteita. Ja Kroatian puheenjohtajakausi on mahdollisuus sille osoittaa velvollisuutensa kansalaisten suuntaan. Ei ole väliä, onko maa pieni tai suuri, köyhä tai rikas, sillä täytyy olla samat mahdollisuudet. Ja olen vakuuttunut siitä, että Kroatia – pyrkii siihen, että EUn rahoitus MFFssä jaetaan tasapuolisesti. Meidän täytyy myös palauttaa kansalaistemme luottamus. Euroopan täytyy toimia ja palvella korjaavana tekijänä. Ne on niitä, jotka ovat epäilleet Kroatiaa, eivätkä tiedä, mikä tilanne Kroatiassa on ja miten menestyksekäs Kroatia taloudellisesti on. Me olemme valmiita haasteisiin ja voin kertoa, että Kroatia tulee osoittamaan sen. For one Sitten menettely ilman puhujalistaa. Yksi minuutti, edustaja Burry. Thank you, Madam Chairman. Kiitos, puhemies. Herra pääministeri, minä luotan täysin siihen, että Kroatian puheenjohtajakaudella viedään oikeusaltiosta käytyä vuosia kestänyttä kiistaa hyvään suuntaan on saatava loppuun se, että mitataan asioita kahdella eri mitalla ja että leimataan joitakin jäsenvaltioita. On tärkeää, että asia, sen käsittelyä ei vielä loputtomin täytyy loppua sen, että oikeusvaltiota käytetään poliittisten kilpailujen, poliittisten pelien välineenä. On tärkeää, että kaikkia jäsenvaltioita mitataan samalla tavoin, että katsotaan, miten oikeudet toteutuvat eri jäsenvaltioissa ja että mitataan sitä samalla tavalla pidä, ei pidä puuttua sellaisiin asioihin, jotka eivät kuulu eh, unionin toimivaltaan. Meidän on viitata siinä, että emme ryhdy tässä liikaa arvioiksi tuomareiksi. Oikeusvaltion kaikkein äänekkäimmät puolustajat ovat kuitenkin niitä. Kiitos. Minuutti on kulunut. Seuraavaksi edustaja Markki Obrigada, presidente. Eh, por agradecer ministro eh, puhemies. Eh, haluaisin kiittää pääministeriä prioriteettien esittelystä, varsinkin monivuotista rahoituskehystä. Iloitsen siitä, että olette ottaneet sen niin korkealle painopisteissänne. Minua ilahduttaa myös se, että olette tunnustaneet kohesiopolitiikan aseman MFFssä, samoin kuin maatalouspolitiikan. Meillä on edessämme komission ehdotus, uusi ehdotus komissio kohdassa 5a sanonut, että asetetaan uusia varoja oikeudenmukaiseen siirtymärahastoon. Mutta meillä on kuitenkin Suomen puheenjohtajakauden jälkeen seuraava kysymys. Mikä on lähtökohtana? Kiitos seuraava puhuja. Yhden minuutin ajan on edustaja Juveva arvoisa puhemies herra plenkovic kiitos että esittelitte kroatian puheenjohtajakauden prioriteetit. te otatte tämän puheenjohtajakauden hoitaaksenne myllerryksien aikana, jolloin otetaan paljon muutoksia, haluta tai ettei. Tietyt asiat nousevat etualalle, Brexit, budjetti, Euroopan tulevaisuus, ympäristölainsäädäntö. Jotkin näistä aiheista te olette valinnut itse, ja näistä haluaisin sanoa, että Minusta niistä hyvä on esimerkiksi demografinen muutos, EUn laajentuminen Länsi-Balkanin alueelle ja se, että kunnioitetaan EUn perusarvoja, kuten oikeusvaltiota. Teidän maanne Kroatia ja minun maani Slovenia ovat naapurimaita. Tästä syystä uskon, että tässä hengessä tulemme harjoittamaan hyvää yhteistyötä. Ja juuri tästä syystä, herra Plenkovic, minä luotan siihen, että te teette jotakin, ettäkä vain puhu asioista, vaan todellakin teette käytännössä työtä oikeusvaltiokysymyksissä, ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja kaikkien oikeuksien kunnioittamisessa mukaan luettuna maahanmuuttajat. Miss Daly, one minute. Kiitos edustaja Daly, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Pääministeri mainitsi prioriteettina olevan turvallisuuden Euroopan rajoilla. Täytyy kysyä, miten Kroatia voi johtaa Euroopan unionia parhaiten käytäntöjen alalla, kun kyse on ihmisoikeuksien kunnioittamisesta maahanmuutossa ja turvapaikka-alalla. On niin monia kysymyksiä, jotka pitäisi korjata. On dokumentoitu Kroatian turvallisuusjoukkojen väärinkäytöksiä, kun kyse on haavoittuvasta väestöstä ja Bosnia-Herzegovinan rajalla tapahtuneista käännytyksestä. Nämä ovat selkeästi rikkomuksia turvapaikkalakia vastaan, perusoikeuskirjaa vastaan ja pakolaisyleissopimusta vastaan. On häpeällisesti pidätetty kaksi nigerialaista urheilijaa Zagrebissa. Ja kaikista huolestuttavinta minusta on se, että kun käsittelemme näitä libevaliokunnassa, valiokunnassa niin komissio sanoi, että 6 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja on käytetty monitorointimekanismiin tälle alalle. UNHCR ja Kroatian lakiyhdistys toteuttavat tätä työtä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bokovic. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Andrei plenković bivši kolega lepo pozdravljam. tervetuloa andrej plenković entinen kollegani tervetuloa euroopan parlamenttiin hienoa nähdä teidät jälleen. Onnittelen Kroatiaa ensimmäisestä äh, puheenjohtajakaudesta. Toivotan teille menestystä tulevana kuutena kuukautena. Euroopalla on edessään äh, aikamoinen määrä haasteita ja haluaisin kehittyä monivuotiseen rahoituskehykseen. Toivon, että uusi jäsenvaltio jäsenenä, joka tietää, miten tärkeää kohesio- ja maatalouspolitiikka on, että te kiinnitätte näihin aiheisiin paljon huomiota koska näillä politiikoilla halutaan taata yhtäläinen, tasapa-arvoinen kehitys unionissa. Äh, myös äh, maahanmuuton hallinta on tärkeää. Minä työskentelen älykkäät kylät projektissa ja tässä haluamme lisätä digitalisaatiota ja yhdistää ympäristölliset ja taloudelliset haasteet ja varmistaa, että ihmisillä on työtä niillä alueilla, joissa he ovat syntyneet. Um, ja sitten viimeinen puhuja, Lopes Aquila, olkaa hyvä. Puhemies, pääministeri Plenkovic, Todellakin tämä on ensimmäinen kerta Kroatialle olla Euroopan unionin kiertävän puheenjohtajan haltija. Tervetuloa, toivotan teille kaikkea hyvää, mutta samaan aikaan korostamme sitä, että tämä on mahdollisuus, jota ei saa hukata. Tähän liittyvät kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi monivuotiseen rahoituskehykseen ja jotka liittyvät nimenomaan aluepolitiikkaan ja kohesioon, ei saa luopua tällaista ehdotonta prioriteettia, joka liittyy myöskin siihen, että taisi olla vihreän ohjelman puolesta. Ja mitä tulee Brexitiin, se tulee tapahtumaan myöskin puheenjohtajakauden aikana. En, en, en, ja nyt myöskin tämän kaudella meillä on ensimmäinen komissio, joka on täysin toimintakykyinen. On tärkeää, että tämä vapauden ja oikeuden alue saa tarvittavan arvostuksen josta Brexit, Iso-Britannia on jäänyt monissa yhteyksissä ulkopuolelle. Mikä on tulevaisuudessa yhteen kuningaskunnan rooli ajatellen turvallisuutta, miten pitää tietosuojalle ja sille, miten tapahtuu tietojen tallentamiseen, jota esimerkiksi on tehnyt tietoja, joita on komissa maista samaan aikaan, kun Schengen epäilemättä on, se, on se, jossa voidaan edistää kansalaisten vapauksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa eh, komission puheenjohtaja van der Leyen. Voitte vastata. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Um, I want to... Kiitos puhemies. Haluaisin tässä viitata kolmeen aiheeseen, jotka on nostettu eniten esille. Ensinnäkin tietysti meidän budjetti ja monivuotinen rahoituskehys, sitten Brexit ja sitten Länsi-Palkkani. Ensin mitä talousarvion tulee. Pääministeri, on tärkeää, että puheenjohtaja Valhi vakuuttaa neuvoston, että se pitää kiinni esityslistastaan. Tätä täytyy painottaa, koska meidän täytyy uudistaa talousarviota. Se talousarvio, mikä meillä on tällä hetkellä, siitä on sovittu vuonna 2013. Te varmasti muistatte vuoden 2013, koska se oli se vuosi, kun Kroatia liittyi Euroopan unioniin. Maailma oli täysin erilainen. Vuonna 2013 meillä ei ollut ajatustakaan maahanmuuttokriisistä. Krimiä ei oltu vielä vallattu. Hybrid-sotaa ei oltu aloitettu vielä Ukrainassa. Meillä ei ollut vielä Pariisin ilmastosopimusta. Me emme me puhuneet tekoälystä. Eli nämä muutamat asiat näyttävät sen, että maailma on täysin erilainen, että me tarvitsemme aivan erilaisen talousarvion, eli me tarvitsemme uudistuksia. Ja viestini on, ja varmasti parlamenttikin minua tässä tukee, e, jos katto on liian alhainen, jos talousarvio on liian pieni, niin ainoa ratkaisu on lisätä omia varoja Euroopan unionin tasolla. Ja meillä on mahdollisuus ETSn kautta tähän koska tulot ETSstä kasvavat, joten me emme ota tässä mitään pois jäsenvaltiota. Aivan päinvastoin jäsenvaltioilla on enemmän, mutta me voimme myös jakaa määrärahoja Euroopan unionissa näitä tuloja. Tätä kautta voidaan sitten palvella vihreän kehityksen ohjelmaa. No sitten Brexit, toinen aihe teidän puheenjohtajakautenne tulee hyvin tärkeänä aikana, mitä Brexit-neuvotteluihin tulee. Meidän täytyy edistyä aivan valtavasti ja tämä jatkuu aina puheenjohtajakauden loppuun asti ja meidän täytyy päättää tai oikeastaan yhdistynyt kuniskunta päättää, kuinka lähellä tai kuinka kaukana he haluavat olla Euroopan unionista, mutta tämä tietysti tarkoittaa myös yhtenäismarkkinoita. Eli eh, se ei käy, että ei ole vapaata liikkuvuutta, mutta sitten kuitenkin odottaa että äh, tavarat kuitenkin liikkuisivat vapaasti, jos ihmiset eivät sitä voi. Eli äh, joko kaikki liikkuu vapaasti tai sitten ei mikään. Eli ei se, tämä ei onnistu myöskään, jos on eroavauksia verotuksessa tai ympäristöstandardeissa. Eli yhdistynyt kuninkunta äh, päättää tästä läheisyydestä. Ja tästä riippuu sitten, minkälaiset pääsy on yhtenäismarkkinoille. Eli ei tässä nyt voi e, saada kaikkea, jos ei itse anna jotain. Mitä Länsi-Balkaniin tulee, me emme saa aliarvioida tilannetta on meidän strateginen intressimme, että Länsi-Balkani on mahdollisimman lähellä meitä. Meidän ei pitäisi aliarvioida, miten voimakkaasti Kiina on jo läsnä, myös Venäjä, samoin Turkki. Ja kaikki nämä maat haluavat saada Länsi-Balkanin alueen omalle puolelleen. Eli on meidän omissa intresseissä, että me saamme Länsi-Balkanin mahdollisimman lähelle itseämme ja mitä Makedonian tulee ja Albaniaan. Me olemme vaatineet hyvin paljon. Pohjois-Makedonian piti vaihtaa nimensä, jotta se sai mahdollisuuden aloittaa liittymisneuvottelut Euroopan unionin kanssa. Me voimme varmasti uudistaa liittymisprosessia, mutta me varmasti voimme myös pitää kiinni siinä, mitä olen sanonut Pohjois-Makedonialle ja Albanialle. Tämä on meidän omissa intresseissämme ja toivotan teille kaikkia hyvää puheenjohtajakautenne ajaksi. Kiitos. Presidente eh, von der Leyen. Puheenjohtaja von der Leyen, kiitos teille. Ja seuraavaksi pääministeri Plenkovic, ole hyvä, Andrei. Eh, kiitos, David. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa puhemies. Aivan ensiksi Kiitos. Kiitos näistä useista reaktioista, ehdotuksista, näkemyksistä, erilaisista näkemyksistä Kroatian puheenjohtajakauden prioriteetteihin liittyen, mutta kiitos myös muutamista ehdotuksista, eh, joiden mukaisesti meidän pitäisi tarttua näihin kaikista tärkeimpiin lainsäädäntökysymyksiin, joita käsiteltävänä on. Meidän täytyy nyt yhdessä käsitellä joitain näitä kysymyksiä, jotka toitte esiin. Ensinnäkin, mikä on Kroatian kaikkien aikojen ensimmäisen puheenjohtajakauden ideologia? Sanoin sen jo aivan aluksi. Vain 13 vuotta demokratiaa, seitsemäs jäsenyysvuosi ja niin edelleen. Nyt yritämme edelleen ottaa kiinni niitä, jotka ovat vähän kehittyneempiä, jotka ovat olleet unionissa alusta asti, tai nuo itäiset naapurimaamme, jotka liittyivät 2004 tai 2007. Edustaja Krah mainitsi Tudjmanin, Kroatian ensimmäisen presidentin, ja yritti hänen oppejaan tulkita. Rohkenen sanoa, että saattaisin ehkä tietää vähän paremmin, mikä on Kroatian ensimmäisen presidentin perintö ja mitä hän halusi Kreatialle, kun saimme suvereniteettimme tulevaisuutta varten. Itse asiassa juuri hän 30. toukokuuta 10 vuotta sitten sanoi, Kroatian parlamentissa, että Euroopan yhdentyminen on se tie, jolle pitäisi lähteä. Ja nyt kolmen viimeisen vuosikymmenen ajan tätä tavoitetta on pantu täytäntöön. Me tiedämme, mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa. Me tiedämme, sen kuten kaikki muutkin maat, jotka tässä täysistuntosalissa ovat edustettuina. Mitä tarkoittaa se, että omalla maaperällä käydään sotaa Yli 600 000 ihmistä tapetaan omalla maaperällä lähestulkoon 2000-luvun kynnyksellä. Me tiedämme, mitä se tarkoittaa. Me olemme joutuneet sovittelemaan näitä asioita. Ja tämä on hyvin tärkeää huomioida. Toiseksi me otamme huomioon trio-ohjelman strategisen agendan, komission työohjelman ja oman puheenjohtajakauden ohjelmamme. Meidän prioriteettimme ovat hyvin realistisia ja me tiedämme, että jotkut näistä asioista, kuten ilmastoneutraalius, tavoite tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä ja muu, ilmastonmuutos, kysymys. Siitä täytyy tulla hyvin tärkeä osa kaikkea me myös ulkopolitiikkaa. Näin sanoimme komissiolle Zagrebissa viime viikolla. Komission täytyy ottaa huomioon meidän teollisuutemme eri maissa, kansalliset kansallisten talouksien tilanne ja kaikki muut. Kaikki nämä pitää ottaa huomioon, mutta kielteisiä talousvaikutuksia ei ilmastotoimista saisi tulla te olet, mainitsitte täällä useita eri asioita ja sanon jälleen kerran, minä täysin ymmärrän, että meidän täytyy nyt näinä tulevina kuukausina ryhtyä toimeen. Sitten Turkki-kysymys. Siellä on laskettu laittoman maahanmuuton lukuja vuoden 2016 lukujen mukaan 98 prosentilla. Ja Nämä luvut ovat nyt tiedossamme ja tässä verrataan viiden vuoden takaisiin lukuihin. Tässä on kyse vain kahdesta prosentista siis. Miten toimimme tässä yhdessä? Täytyy toimia Frontexin kanssa. Ja ehkäpä omassa maassani on enemmän rajapoliiseja ja rajaviranomaisia kuin muissa maissa, 6500 rajapoliisia. Ja nyt kaikki nämä raportit, joita luette tai juorut, joita kuulette, niin ne eivät aina välttämättä ole totta, mitä Kroatiasta on sanottu. On tutkittu nämä asiat ja mitään rikkomuksia, muun mm. muassa ihmisoikeusloukkauksia, ei ole ollut. Siellä tutkittiin Kroatian poliisin ja raiviranomaisten toimia ja tämä pitää pitää mielessä. Mutta toistan kyllä, toisin kuin monet jäsenvaltiot, esimerkiksi Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan äh, välillä. Ei mitään piikkilanka-aitoja pidä laittaa kahden ystävävaltion välille, kuten Bosnian ja Kroatian välille. Me emme halua, äh, siellä on Bosnian puolella raja-alueilla asuu myös kroatialaisia ja me emme halua mitään sellaisia raja-aitoja ja kieltoja. Me haluamme yhdessä puuttua tähän maahanmuuttoongelmaan ja ihan sillä ensimmäisellä maahantulopisteellä. Mutta Kroatia ei ole näiden maahanmuuttoaaltojen tai reittien ensimmäinen maahantulopiste. Ja tämä on tärkeää huomata. Sitten talousarviosta. No, panokset ovat korkeat. Me ymmärsimme kyllä viestin. Me emme voi tehdä enemmän, jos rahaa on vähemmän saatavilla. Tämä on täysin selvää. Mutta meidän täytyy löytää konsensus sille, miten voimme luoda omia varoja, miten saamme lisää omia varoja. Jo vuosia sitten jotkut tästä puhuivat, mutta nyt näyttää siltä, että tämä voisi olla ainut keino vähän kuten Ursulakin mainitsi, meidän täytyy nykyaikaistaa ja uudistaa tätä asiaa. Sitten demokratia. Yksi asia, jonka haluan jättää Kroatian puheenjohtajakauden perinnöksi erityisesti. Tämähän nyt on meidän ensimmäinen puheenjohtajakautemme ja kyse on demokratiasta. Kyse on aivan eksistentiaalisesta kysymyksestä Meillä täytyy olla useita työkaluja ja komission puheenjohtaja aiemmista tehtävistään tietää, miten tärkeää on se, että yhdistetään erilaisia poliittisia toimia, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi joissakin maissa ja sitten miten niitä hyödynnetään muualla. Täytyy auttaa maaseutualueita tai vähemmän kehittyneitä jäsenvaltioita kehittymään ja saamaan muut kiinni. Nämä ovat yhteisiä haasteitamme, joihin täytyy tarttua. Ja sitten vielä laajentumisesta. Me emme ole sinisilmäisiä emmekä epärealistisia. Epä... Me tiedämme tämän melkein paremmin kuin muut. 30 vuoden ajan länsi, Keski- ja Itä-Euroopan maille tarjosi jotain, mutta me emme halua, että tapahtuu samoin niille, jotka nyt haluavat liittyä, että ei tarvitse niin kauan odottaa. Täytyy olla kunnianhimoinen agenda niille, jotka haluavat uudistaa omia järjestelmiään ja lähentyä unionin kanssa. Me järjestämme Zagrebissa tätä koskevan huippukokouksen. Tai ne, jotka pelkäävät inter, hallitusten välisen konferenssin avaamista vaikkapa Pohjois-Makedian Albanian kanssa, niin täytyy sanoa, että on, niin use, on useita eri mahdollisuuksia. Voidaan joko lykätä tätä tai mennä taaksepäin, tai sitten voidaan rakentaa tätä prosessia. Kyse on vain alusta. Meidän täytyy puhua tästä avoimesti. Laajentuminen ei tapahdu yhdessä yössä. Se tapahtuu pitkällisen sinnikkään uudistumisprosessin jälkeen, semmoisen, johon osallistuvat jäsenvaltiot ja komissio ja muut. Tätä ei saa unohtaa, eikä myöskään naapurimaitamme saa unohtaa, kuten vaikkapa Bosnia-Herzegovina, joka on omalle maalleni hyvin tärkeä. Kuten Ursulakin mainitsi, niin itäisen kumppanuuden puitteissa, niin kuin tähänkin asti, meidän täytyy ottaa siellä huomioon sen alueen omat haasteet, mutta myös muut. Vielä yksi sana Brexitistä. Tämä aihe onkin heti seuraavana esityslistalla, Michelle. Mutta näiden puolentoista vuoden aikana on tullut selväksi, että EU 27 tulee pysymään yhtenäisenä. Nyt meillä on 11 kuukautta edessämme. Meidän täytyy neuvotella tämä tulevia suhteita koskeva kehys. Meidän pitää aloittaa suhteet uudelta pohjalta ja tarkastella. Emme me voi sanoa, että nyt me tietäisimme kaikki, mitä tulevissa suhteissa tapahtuu tässä ennennäkemättömässä tilanteessa, kun olemme. Tämä täytyy nyt hoitaa hyvin tämä prosessi tulevien kuukausien aikana. Lopuksi haluaisin vielä toistaa, että viranomaisemme, kaikki yksikkömme, ministeriömme, kaikki me olemme saatavillanne, jotta voimme käydä hyvää vuoropuhelua yhdessä ja saada aikaiseksi tehokkaita kompromisseja. Tämä on meidän roolimme, tämä on parlamentin rooli, tämä on myös kaikkien jäsenvaltioiden rooli neuvostossa. Komissiolla on tässä johtajuus. Kiitos arvoisa puhemies tästä mahdollisuudesta puhua Strasbourgissa teille jälleen kerran ja Tämä on minulle hyvin tärkeä toimielin. Kiitos. Grazie, primo ministro. Kiitos paljon pääministeri Plenkovic. No luonnollisesti toivotan onnea ja menestystä työhönne ja myöskin tiimillenne tänä hyvin tärkeänä aikana EUn kannalta. Keskustelu tästä aiheesta on nyt päättynyt. Esityslistalla seuraavana on neuvoston ja komission julkilausumat eurosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanosta ja seurannasta. Puheenjohtaja von der Leyen on täällä edelleen. Ja Seuraavaksi tervehdin ja annan puheenvuoron pääsi, äh, valtiosihteeri Nikoliina Brnjacille neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Prego, hyvä. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Yhdistyneen kuningaskunnan äh, erosopimus on äh, astumassa voimaan äh, lähes muuttumattomana Äh, sitten äh, aiemman version vuodelta 2019. Ainut äh, muutos liittyy Irlannin tilanteeseen ja todella nyt keskustelemme kansalaisten oikeuksien täytäntöön panosta, jotta tämä tilanne ei heikkene erosopimuksen myötä. Kansalaisoikeudet ovat merkittävä osa tätä erosopimusta ja näiden määräysten täytäntöönpano on keskeinen asia. Asia on nyt sopimustekstissä hoidettu, mutta me emme voi jäädä lepäämään laakereillamme kuitenkaan. On hyvä, että Euroopan parlamentti on nostanut esiin päätöslauselmaesityksessään tiettyjä huolenaiheita kansalaisten oikeuksien suhteen, mm, hallinto, taakan suhteen suhteen ja niiden takeiden suhteen, joita kansalaisille tarjotaan, kun kyse on sitten myöhemmin näiden määräysten täytäntöönpanosta ja seurannasta. Ei Euroopan unioninkaan puolella kaikki ole täysin ruusuista. Jäsenvaltioiden toivotaan olevan avoimia, mitä tulee yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten asettautumiseen Euroopan unionin alueella. Ja olemme pyytäneet, että tämän sopimuksen osan tätäkin puolta täytäntöönpannaan ja valvotaan tiiviisti. Kansalaiset kanaalin molemmilla puolella ansaitsevat suojelua Äh, erosopimuksenkin voimaan astuessa. Erityisesti heikossa asemassa olevat kansalaiset tulee muistaa. He eivät välttämättä ole aina tietoisia niistä hallinnollisista toimista, joihin heidän tulisi ryhtyä säilyttääkseen oikeutensa, joten tiedottaminen on hyvin keskeinen asia. Luonnollisesti kaikki nämä määräykset, äh, jotka ovat voimassa myös siirtymäkauden jälkeen, eivät kata kaikkia asian ulottuvuuksia. Yhdistyneen kuningaskunnan hallinto haluaa päättää kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja nyt toivommekin, että käynnistyvä käynnistyvät neuvottelut tulevista suhteista johtavat myös kansalaisten suhteen ja kansalaisten oikeuksien suhteen toivottavaan hyvään lopputulokseen. Kansalaisten oikeuksiin Euroopan parlamentti on puuttunut monissa päätöslausumaesityksissään, samoin neuvosto omissa päätelmissään usean otteeseen. Ja tämä osoittaa, kuinka sitoutuneita nämä meidän toimielimemme ovat kansalaisten oikeuksiin Brexitinkin kohdalla. Erosopimus mahdollistaa sen, että Euroopan unionin kansalaiset ja yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat elää, työskennellä ja opiskella jatkossakin uudessa kotimassaan, jonka ovat valinneet. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa puheenjohtaja von der Leyen. Olkaa hyvä. President. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Viime viikolla vierailin Lontoossa ja minulla oli tilaisuus tavata opiskelijoita. Keskustelimme yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin tulevista suhteista. Pidettyäni puheen sana oli vapaa. Äh, opiskelijat ja yleisö saivat esittää kysymyksiä. Ja ihan ensimmäinen kysymys, joka esitettiin, ei suinkaan äh, liittynyt kauppaan tai rahoituspalveluihin, äh, vaan luonnollisesti kyse oli kansalaisten oikeuksista. Ja sama kysymys toistui äh, yhä uudelleen. Siinä oli hiukan erilaisia painotuksia. Yhden kysymyksen esitti luksemburgilainen nuori toisen taas se britti nainen, jonka mies on italialainen. Hän oli huolissaan miehensä tilanteesta. Ja vaikka tosiaan painotukset olivat kiukan erilaisia, syy kysymyksen esittämiselle oli aina sama. Ihmiset haluavat varmuutta mitä heidän elämänsä ja tulevaisuutensa tulee, heidän omansa ja heidän rakkaidensa. Kyse on kolmesta ja puolesta miljoonasta ihmisestä yhdistyneestä kuninga- yhdistyneessä kuningaskunnassa, EU-kansalaisista ja noin miljoonasta britistä, jotka asuvat sitten muualla Euroopan unionin alueella. Nämä ovat hyvin merkittäviä lukuja ja joka ikisen numeron takana on ihminen, ihminen ja hänen oma tarinansa. Jotkut ovat eh, ehkäpä yhdistyneessä kuningaskunnassa syntyneitä mm, toisen kansalaisuuden omaavia, toiset ovat eh, muuttaneet yhdistyneeseen kuningaskuntaan myöhemmin, jotkut opiskelemaan, jotkut työhön, jotkut käynnistäneet siellä uransa. Eh, jotkut heistä ovat opettajia, toiset sairaanhoitajia, vanhustenhoitajia, tehdastyöntekijöitä, yrittäjiä yrittäjiä, jotka työllistävät äh, sitten lukuisia muitakin ihmisiä. Mutta mikä tahansa heidän oma tarinansa onkaan, heillä on yksi asia yhteistä, nimittäin se, että he haluavat mielenrauhan, he haluavat äh, tulevaisuuden suunnitelman ja turvan itselleen ja perheilleen. Ja he haluavat voivansa äh, tuntea olonsa kotoisaksi paikassa, jota kutsuvat kodikseen. Näiden kansalaisten oikeuksien suojeleminen on aina ollut meidän tärkein prioriteettimme siitä hetkestä alkaen, kun kansanäänestyksen tulos meille selvisi ja Michel Barnien erinomaisen työn ansiosta, hänen tiiminsä työn ansiosta, näiden neuvottelujen ansiosta on saatu erosopimus, joka tarjoaa kansalaisille – tämän turvan ja mielen rauhan niin, että he voivat jatkaa elämäänsä siellä, missä asuvatkin, samoin ehdoin, samoissa olosuhteissa, niin pitkään kuin haluavat, ilman että heitä millään tavalla heidän kansalaisuutensa pohjalta voi syrjiä. No, tämä sopimus asettaa velvoitteita niin yhdistyneelle kuningaskunnalle kuin Euroopan unionillekin. Yksi asia on kirjata asiat paperille, toinen on sitten täytäntöönpano. Eli kunhan nämä erosopimus on ratifioitu, kaikkein tärkeintä on meidän täytäntöönpanna niin kirjaimellisesti kuin myös muuten tämä sopimus. Ja hyvä uutinen on, että yhdistynyt kuningaskunta on alkanut jo täytäntöönpanna tätä oikeustatusjärjestelmää, hyvä niin. Äh, monet äh, useimmat ihmiset äh, ovat siis jo ryhtyneet tarvittaviin toimiin. Tämä on oikein hyvä uutinen, mitä tähän oleskelustatuskysymykseen tulee. Ja toki kysymyksiä aina nousee esiin esimerkiksi kuuluisat äh, ranskalaiset leipurit tai puolalaiset äh, keittiömestarit, mutta on kuitenkin siis kysymyksiä tai tilanteita, joissa ihmiset ovat hiukan hämmentyneitä, eivätkä voi äh, tehdä hakemusta syystä tai toisesta, joltain on pyydetty lisää todisteita. Ajatelkaa ihmiset, jotka ovat mahdollisesti eläneet maassa jopa 40 vuotta. Me olemme siis tiivisti yhteydessä niin kansalaisiin kuin yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisiinkin näissä kysymyksissä ja kaikkea byrokratiaa ja monimutkaisuutta näissä hakuprosesseissa täytyy välttää. Erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat tarvitsevat tukea koko prosessin ajan ja on huolehdittava siitä, että riippumaton valvontaviranomainen todella voi toimia täysin riippumattomana ja käsitellä mahdollisia valituksia ja kanteluita. Komissio tulee täytäntöönpanoa tarkastelemaan hyvin tiiviisti. EU-kansalaiset, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa, saavat meiltä tietoa. Varmistamme tämän tiedottamisen toimivuuden ja mitä sitten tulee brittikansalaisiin Euroopan unionissa, toimitaan aivan yhtä lailla. Viime viikolla Lontoossa keskustelin tästä kaikesta pääministeri Johnsonin kanssa. Me tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, jotta tämä asia saadaan hoidettua hyvin ja kaikki ongelmat ratkaistua mitä pikimmin. Hyvät naiset ja herrat, hyvä uutinen on se, että että EU-kansalaisille ja Briteille voidaan myös siirtymäkauden jälkeen tarjota oikeus, turvaoikeudellinen varmuus. Yhdistynyt kuningaskunta kuitenkin siirtymäkauden jälkeen tulee olemaan kolmas maa, ja Brexit merkitsee muutosta niille, jotka haluavat tulevaisuudessa aloittaa elämän siellä – Äh, kanaalin toisella puolella. Nyt äh, nämä neuvottelut ovat käynnistymässä äh, ensimmäinen helmikuuta. Me olemme valmistelemassa neuvottelumandaattia ja näissä neuvotteluissa kansalaisten oikeudet ovat pääprioriteettimme. Tulemme aina käymään neuvottelut hyvässä uskossa, jotta brittiystävien kanssa saadaan luotua myös hyvät tulevaisuuden suhteet. Niin kuin sanoin, äh, kyse on vanhoista ystävistä ja uudesta alusta. Kiitos puheenjohtaja von der Leyenille. Seuraavaksi sitten ryh, poliittisten ryhmien lausunnot ja ensimmäisenä PPE-nimissä edustaja Hübner. President... Kiitos puhemies, rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Täällä parlamentissa me olemme tavanneet kansalaisia myös Isossa Britanniasta. Me olemme kuunnelleet heitä ja ymmärtäneet paremmin Brexitin seurauksia ja heidän huolensa ovat myös meidän huolemme. Me olemme käsitelleet näitä kysymyksiä, mutta kuitenkin on ongelmia, mitä erosopimukseen näissä kysymyksissä tulee tässä ei ole täysin täytäntöönpanna kansalaisten oikeuksia. Tämä vaikuttaa huontavasti eh, ihmisten elämään. Tämä on tärkeää, koska tämä on minimi, mitä lailliseen varmuuteen tulee. Mitä artiklan 18.4 tulee, niin yhdistynyt kuningaskunta on valinnut erilaisen lähestymistavan, niin tämän ilmo- ilmoitusmenettelyä ei otettu tässä huomioon. Ja me, mielestämme on myös vahinko, että yhdistynyt kuningaskunta ei ole ottanut huomioon vapaata pääsyä maahan tämän uuden sopimuksen puitteissa. Minä toivon edelleen, että brittihallitus myös vaihtaisi kantansa, mitä vapaaseen liikkuvuuteen tulee. Meidän täytyy myös ottaa käyttöön vastavuoron tunnustaminen, mitä tutkintoihin tulee, ja myös kunnallisvaalit ovat tärkeässä asemassa ja niihin osallistuminen. Ja tässä täytyy ottaa myös eh, kansainvälinen lainsäädäntö huomioon. On hyvä, että tässä on vakuuksia, joita on annettu meille yhdistyneen kuningaskunnan puolelta, jotka liittyvät eh, eh, riippumaton valvontaviranomaiseen. Euroopan parlamentti kuitenkin tulee tarkkailemaan koko täytäntöönpanoprosessia. Niin kuin päätöslauselmassakin on sanonut, tämä lyhyempi siirtymäkausi vaikuttaa siihen, että Meillä on vähemmän aikaa puuttua näihin kansalaisten oikeudellisiin kysymyksiin. Loppujen lopuksi kansalaisten oikeuksien täytäntöönpano johtasi luottamukseen ja tätä kautta voitaisiin sitten myös neuvotella tulevaisuudesta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Silva Pereira SNDn puolesta kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Äh, puheenjohtaja von der Leyen ja kollegat. Euroopan parlamentti on kansalaisten suoraan valitsema parlamentti, jonka tärkein tehtävä on demokraattisesti äh, edustaa kansalaisia. Meidän tärkein tavoitteemme Brexitin suhteen on, kuten aina on ollutkin, kansalaisten oikeuksien varmistaminen. Tämä ei koske pelkästään EUn kansalaisia, jotka asuvat Britanniassa, vaan se koskee myös niitä brittejä, jotka asuvat e eri EUn jäsenvaltioissa. Hyvin monet kansalaiset ja kansalainjärjestöt ovat tuoneet tämän huolen esille ja me emme voi jättää huomioimatta näitä suuria huolenaiheita ja epävarmuutta ja näitä ikäviä vaikutuksia, joita Brexitillä heidän elämäänsä on. Me keskustelemme poliittisesta päätöslauselmasta, jota useiden poliittisten ryhmien johtajat ovat tukeneet ja jonka ne ovat alle, he ovat allekirjoittaneet. Me haluamme sillä välittää vahvan poliittisen viestin. Yhdistynyt kuningaskunta voi tehdä enemmän ja sen pitää tehdä enemmän varmistaakseen paremmin kansalaisoikeudet Brexitin yhteydessä. Tämä on vaikea asia, se on tunnustettava, mutta tämä uusi oleskelustatusjärjestelmä, jota käytetään, voisi olla käyttäjäystävällisempi ja se voisi hyödyntää erilaisia eri tahoja, muun muassa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia. Olisi parempi että tästä järjestelmästä tai hakemusmenettelystä tehtäisiin ilmoitusluonteinen niin, että toimivaltaisille viranomaisille riittäisi ilmoitus hakemisesta. Tämä parantaisi oikeusvarmuutta ja antaisi oikeutta tulevaisuuden kannalta ei pelkästään kansalaisille, vaan myöskin vuokranantajille ja työnantajille. Ja me odotamme myönteistä suhtautumista yhdistyneen kuningaskunnalta kansalaisoikeuksiin. Kiitos. Sitten edustaja Verhofstadt Renew Europein puolesta. Pari minuuttia. Thank you. Kiitokset aivan ensin. Haluan kiittää komission puheenjohtajaa von der Leyenia ja pääneuvottelija Michel Barnieria luonnollisesti heidän vahvasta jatkuvasta tuestaan kansalaisten oikeuksille. Toivon, että Euroopan parlamentti äänestäessään, huomenna kai äänestämme tästä päätöslauselmaesityksestä, hyväksyy sen valtavalla enemmistöllä, enemmistöllä, joka sitten antaa meille mandaatin käydä lopullinen keskustelu yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa torstaina valtiosihteeri Barclay ja uusi Eurooppa-ministeri Pincher on kutsuttu ja on tärkeää, että tämä päätösosuma-esitys saa valtaisan tuen Euroopan parlamentilta. Se antaa meille torstaiksi ja perjantaiksi sitten tukea, koska kyllä tässä vielä huolta on, huolen aiheita jotka on nostettava esiin, jos niitä ei käsitellä nyt ennen kuun loppua, niin ne eivät tule myöskään neuvottelupöytään ennen vuoden loppua. En voi kuvitella, että Euroopan parlamentti hyväksyisi vapaakauppasopimuksen esimerkiksi, jos näitä Euroopan unionin kansalaisten ja yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten huolenaiheita ei ole sitä ennen ratkaistu. Yksi huolenaiheista vapaa liikkuvuus. tässä äh, kaksi äh, kollegaa ovat jo maininneetkin äh, kansalaisten oikeuden automaattisen hyväksynnän torihallitus haluaa vähentää byrokratiaa. No niin, tehkäämme näin. Paras tapa vähentää byrokratiaa on automaattinen tunnustaminen. Sitten ei tarvita byrokratiaa ja kaikkia, kaikkea tätä. Toinen asia, fyysinen asiakirja, miksi eh, se on tarpeen. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset sanovat, että ei se ole eh, tarpeen. Onhan meillä eh, sähköpostiosoite, onhan meillä sähköposti lähetettynä. Entäpä jos joku palaa, haluaa palata kotiin ja puhelimen akku onkin rajalla tyhjä eikä saa tätä sähköpostia sitten avattua ja näytettyä tai on vaikka, vaikka hävittänyt sen. Ei, kyllä tähän tarvitaan ihan fyysinen asiakirja. Hyvänen aika sentään. Miksei eh, sitten eh, kolme miljoonaa ihmistä edustavan järjestön edustajia oteta tähän valvontaryhmään mukaan sen varmistamiseksi, että nämä ongelmat nousevat esiin. Kyllä nämä ovat todellisia ongelmia ja toivon, että huomenna, torstaina, perjantaina näin sitten tehdään. Ja ihan lopuksi pyytäisin vielä hiukan joustavuutta pääministeri Johnsonilta. Hän voisi ehkä ottaa e, esimerkkiä kuningattarelta, joka antoi siirtymäkauden eilen Harrylle ja Meganille, joten ehkäpä Johnsonkin voisi pohtia siirtymäkauden pidentämistä. Kiitos. Grazie. Kiitos. Sitten vihreiden puolesta puheenjohtaja Lamberts, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, usein EU esitetään tällaisena suurena, erityisesti taloudellisena projektina, jossa erityisesti pääoman omistajien etuja ajetaan. Mutta ei Euroopassa ole kyse vain tästä. Kolme miljoonaa suurin piirtein eurooppalaista asuu Britanniassa ja brittejä yli miljoona EU:ssa. Nämä henkilöt tietävät sen. Liikkumisvapaus, vaikkapa opiskelua, työskentelyä tai eläkettä varten. Tämä on sellainen oikeus joka, tai vapaus, joka kuuluu kaikille EUn kansalaisille ja se on yksi näistä tärkeimmistä saavutuksista ja helmistä, joita EU on tuottanut. Ja nyt nämä henkilöt, kansalaiset, ovat vaarassa menettää tämän vapauden, kun britit jättävät EUn. Ja nämä neuvottelijat, kuten Michel Barnier ja me kaikki, haluamme tehdä kaikkemme, jotta rajoitetaan niitä vahinkoja, joita tästä aiheutuu, Brexitistä aiheutuu kansalaisille. Ja mielestäni erosopimuksessa olevat kohdat ovat tyydyttäviä, mutta meidän pitäisi voida luottaa siihen, että nämä hallintomenettelyt Britanniassa toimivat ja nyt se, miten erosopimus saatetaan Britannian lakiin, tämä lakiesitys on nyt käsittelyssä siellä parlamentissa, niin täytyy myös mustaa valkoisella saada erosopimuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sinne kohtia, joissa myöskin sitten kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia. Britannian sisäministeri suurin piirtein on esittänyt maan kansalaisille turvallisuusuhkia ja muita tämmöisiä viestejä. Me haluamme nyt Britannian hallitukselle välittää viestin. Jos te todella olette sitä mieltä, että EU on Britannian ystävä, niin toimikaa niin, että te suhtaudutte EUn kansalaisiin sillä tavalla, että myös pidätte ja tunnustatte heidät ystäviksi niin, että kaikkia brittejä EUssa kohdellaan hyvin ja päinvastoin. Kiitos sitten edustaja Beck, ID. President. Uh, Kiitos puhemies, arvoisat kollegat.